on ilmoittanut liittyvänsä ECR-ryhmään 15.10.2012 alkaen. Ja sitten pääsemme esityslistaan. Kohdettiin koko 37 nojalla 18.10. hyväksyttyjen päätösten nojalla. Minulla ei ole ehdotuksia, e, en ole saanut ehdotuksia tämän esityslistan muuttamiseen ja sitten hyväksymme tämän esityslistan. Ja ennen kuin menemme siihen,